Kiitos puhemies. Haluaisin kysyä, että mikä on, missä, kuin edustajalle Pennin äänestys huijauksen tutkinnan tilanne tällä haavaa on. Meille kerrottiin, että meille kerrottaisiin sel tutkinnan tuloksesta ja haluaisin kertoa, että osa totuudesta on ollut hämärän äh, peitossa, koska Le Pen on äh, paljastanut, että hänen kansapuheenjohtajansa on äänestänyt hänen puolestaan. Ja kansallisen rintaman pääsihteerikin, äh, Helena Nikola Bay, on hänkin äänestänyt hänen nimissään koskien päästökauppa äänestyksessä, joka koski tätä päästöjä. Haluaisin, että parlamentti selvittäisi myöskin tämän toisen äänestyshuijaustapahtuman. Saitettakoon tämä myöskin, siis sekä hänen kansapuheenjohtajansa että puolensa pääsihteerin väärinkäytökset. Kiitos. Eh, thank you, Madame Kiitoksia, Rova Koratsa Bild. Voin kertoa teille, että Puhemies tarkastelee tätä asiaa. Puheenjohtajuspuheenvuoro Le Pen. Et monsieur le président, notre collègue... Puhemies, kollega on nyt näköjään kunniansa huipulla. Haluaisin viitata artiklan 22.4 työjärjestyksessämme. Olen tässä nyt aivan kovin runollisella mielellä. Unohdetaan suuren ensimmäisen maailmansodan muistoja. Olemme täällä töissä vaikka 9 miljoonaa eurooppalaista kuoli. Euroopan instituutioissa sääntö hän on se, että pidetään kiinni niiden maiden juhlapäivistä, jossa toimitaan 11. marraskuuta on juhlapäivä sekä Mar- Belgiassa että Ranskassa – on aivan sietämätöntä, ettei tätä päivää kunnioiteta ja protestina pyydän, että kaikki ranskalaiset lähtevät pois istunnosta eivätkä osallistu äänestykseen. Um, eh, thank you. Point of... Kiitos työjärjestyspuheenvuoro. Kramer. Ich wollte, ich wollte, Monsieur le Président, au moins se... Puhemies, ainakin tällä kertaa. Ei nyt ole hu- huijausta tai petosta, sillä kaikki poistuvat. Erinomaista. Mr. Kammer, put order. Kammer, olkaa hyvä. Ich wollte fragen. Haluaisin kysyä, miten tässä nyt sitten on tarkoitus toimia, toimia koska nämä Äh, hänen äh, äänestyskäyttäytymisen on ollut äh, toiminut, tapahtunut rinnakkain ja siinä oli vain yhden äänen enemmistöllä sitten kun päätöksiä tehtiin. Millä tavalla nyt nämä lopulliset tulokset huomioidaan? It's looking into the matter. No, asiaa tarkastellaan. Teistä puheenvuoro sieltä, olkaa hyvä. Mr. Obermeier, hold on. Obermeier, olkaa hyvä. Danke, Herr President. Ki- kiitos puhemies. Äh, äh, tässä tässä oli varmaan joku käänne tulkkauksessa häikkää tai sitten kuulin muuten huonosti. Miksi ihmeessä täällä puolueen jäsenet poistuvat salista? Tähän, tähän olette täällä puhemiehenä, ettekä minä puolueen no, toi, toimijana. Minä haluaisin kuulua, että, että, että oletteko sitten sanojenne takana myöskin tuossa? Female I think the wrong translation. Minusta väärä käännös on syynä työllisyyspuheenvuoroa. Mélenchon. Monsieur le Président. Puhemies. Olen ranskalainen. En aio poistua salista, koska kunnioitan tätä parlamenttia, mutta haluan, että kaikki tietävät, että tämä päivä on alkanut isänmaassani tuhansilla muistotilaisuuksilla johtuen Euroopan kauheimmasta verilöydystä. Eurooppa ei voi olla sydämen Eurooppa. Jos meillä on syy olla Euroopassa tänä päivänä, se johtuu siitä, että ei koskaan enää tapahtuisi sitä, mikä edelsi 11. marraskuuta tapahtumia ensimmäisen maailmansodan aikana. Muistakaa se. Merci Kiitoksia kovasti, edustaja. No niin, nyt äänestämme Zorinion mietinnöstä julkisen sektorin uudistaminen ja se tämmöisen ratkaisu julkisen sektorin ykäistämisen välineenä. Aloitetaan. Okay. Eh, cały tekst, blok numer jeden. Tämä teksti kokonaisuudessaan tarkoitus siis mitä kaksi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Nyt äänestämme komission julkilaisemmasta äänestys. Głosowanie zostaje zamknięte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ustawodawczej głosowanie imienne. Głosowanie zostanie otwarte. Seuraava äänestys. Äänestys alkaa. Głosowanie zamknięte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Przystępujemy do głosowania rezolucji przyszły pakiet lotniczy. Nyt sitten tuleva ilmailupaketti. Päätöslauselma, esitys, para 1, alkuperäinen teksti 12, ensimmäinen osio puolesta. Puolesta nyt, nyt vastaan. Tyhjä. Tyhjät äänet hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmas kohta, kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää kiitos hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta neljä alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Kiitoksia. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Viides kohta alkuperäinen teksti puolesta. Kiitos. Vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kohta kuusi alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kohta seitsemän alkuperäinen teksti kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta kahdeksan alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 11 alkuperäinen teksti 12 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä. hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, Tyhjiä. kiitoksia, hyväksytty. 12 kohta, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, Tyhjiä. kiitos, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä. Kiitos, hyväksytty. 15 kohta alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä. Kiitos, hyväksytty. Kohta 16 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä. Kiitos, hyväksytty. Kohta 17 alkuperäinen teksti. huutoäänestys. Avaan äänestys alkaa. E, głosowanie zostaje zamknięte. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Seitsemästä kohdan jälkeen on suullinen tarkistus. Martesi, olkaa hyvä. Pan poseł Maltese. Prego. Allora il testo è invita la commissione. Tässä tekstissä pyydetään komissiota vahvistamaan työntekijöiden ja kuluttajien suojaa, mikäli lentoyhtiö menee konkurssiin. Tämä tuskin tarvitsee mitään selvityksiä. Ajatellen jo tapahtuneita tosiasioita ja tulevia riskejä. Wobec tej Onko vastustusta tästä tarkistusta vastaan? Me äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta. Ei, vaan uusi tilanne tässä. Meidän pitää laskea, että onko 40. Kyllä, on selvästikin yli 40 parlamentin jäsentä, joten emme voi äänestää suullisesta tarkistuksesta Äänestetään seuraavasta kohdasta 18 kohtaa alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjä. Kiitos. Hyväksytty. Kohta 19 alkuperäinen teksti puolesta. Nostakaa kätenne kunnolla. Kiitos. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 20 Viimeinen alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ei vaan, ei ollutkaan viimeinen vielä 21. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä Kiitos, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä Kiitos, hyväksytty. 22 kohta. Alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. tyhjä Kiitos, hyväksytty. 23, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta vastaan, Tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. 26 alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Kiitos. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Kiitos. Hyväksytty. 28 kohta. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää. Kiitos, hyväksytty. Sitten f johdatuksen kappale alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt sitten koko päätös lauselma puolesta vastaan tyhjä hyväksytty.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 Kiitos äänestyksestä nyt sitten Hybnerin mietintö ja Lainanin mietintö siis Euroopan unionin vaalilain uudistus. Blokki, tarkistukset ensin puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty, kiitos. Tarkistus 12 Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50. Vihreiden nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 63. EPPltä, SNDltä ja Aldelta. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Głosowanie zostaje zamknięte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35. Alden puolesta vastaan Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 2 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa nimen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimihuutoäänestys. Niin äänestys alkaa. Głosowanie zostaje zamknięte. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55 raukeaa, se oli vihreiltä. Ja nyt tarkistus 3, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42. Pahoittelut, tämä raukeaa. Nyt sitten tarkistus 7, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Zamknięte. Äänestys päättyy. Poprawka została odrzucona. Musimy powrócić, przepraszam. Ylätty, mutta meidän pitää palata tarkistukseen 42. Meidän pitää äänestää sitä kuitenkin EVPltä kohta kohdalta. Tarkistus 42, niin minun äänestys, äänestys alkaa. Głosowanie zostaje Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Um, Głosowanie zostaje zamknięte. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tarkistus 7 raukia, Tarkistus 43. Kolmessa osassa ensimmäinen osa nimenhuuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Toinen osa nimenhuoltoäänestys, niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. herraa. Niin, tarkistus on hylätty. Herra Rainer. Ja, eh, eh, Mr. President, eh, sir. Puhemies, ei tässä kolman osassa ole mitään järkeä. Tämä sukupuolten tasa-arvoa haluaa 24. seuraavalla kerralla, eikä mitään 24 kyllä se tarvii sitten vastustaa tietenkin, jos siitä nyt aiotaan äänestää. It has been rejected, so it's okay. You're right. Olette oikeassa. Tarkistus 6 raukeaa. Tarkistus 52 vihreiltä nimenhuutoäänestys. äänestys Pahoittelut. 52 raukeaa myös. Nyt äänestämme tarkistuksesta. Seuraavasta äänestyksestä. Äänestys alkaa. Äänestys kahdeksan siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9 valiokunnalta puolesta vastaan. Tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 53. Tämä raukeaa. 54 raukeaa. 22. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 raukeaa täten nyt sitten tarkistus 41 EPPltä, SFDltä, nimenhuuntoäänestys, äänestys alkaa. Głosowanie zamknięte. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56 ja 57, ne raukeavat, 58 raukeaa. Nyt 28, tarkistus 28 nimen huuto äänestys alkaa. Głosowanie zamknięte. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta yksi alkuperäinen teksti. Viidessä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Kiitos, hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys, Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Terveydeksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Viides osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen kohta, 61 tarkistus ECR puolesta, vastaan, tyhjä, ei nyt näin, se on hylätty. Toinen kohta, alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys, Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Głosowanie zostaje zamknięte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta neljä alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Viides kohta, alkuperäinen teksti, kohta kohdalta, ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. Kohta kuusi alkuperäinen teksti, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa hy- puolesta vastaan, tyhjä kiitos, hyväksytty. Kohdan kuusi jälkeen meillä on Tarkistus 45 vihreiltä, joka raukeaa. Kohta 7, d 64D. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kohta kahdeksan alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 9. Tarkistus 64 vihreiltä raukeaa. Nyt sitten kohta 9 alkuperäinen teksti kahdessa osassa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Głosowanie zostaje zamknięte. Dziękuję. Äänestys päättyy, kiitos. Hyväksytty. Kohta yhdeksässä on toinen osa nyt. Äänestys päät- alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on hyväksytty. Kohdan yhdeksän jälkeen tarkistus 47 vihreältä äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Tarkistus 48 vihreiltä raukeaa. Sitten 44D tarkistus EPPltä, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tarkistin kohta 17 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Nie zostaje zamknięte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20. Alkuperäinen teksti kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 21 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Głosowanie zostaje zamknięte. Ja päättyy. Ja se on hyväksytty. Tarkistus 49, kohdassa 22 vihreiltä raukeaa näin. Ja äänestämme täten alkuperäisestä 22. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa, äänestys. Głosowanie zostaje zamknięte, dziękuję. Äänestys päättyy, kiitos. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Głosowanie zostaje zamknięte. Ja päättyy. Tulos hyväksytty. 24 alkuperäinen teksti, nimen äänestys alkaa. Ja päättyy. Lopputulos on hyväksytty. Sen vast, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, alkuperäinen teksti siis sitten äh, tämän äh, seitsemännen kohdan jälkeen, äh, vuotumakohdan jälkeen 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tiedän, että on myöhä ja väsyttää, mutta koittakaa nyt jaksaa nostaa kädet. Siis johdata kappale A, alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten B, johdantokappale alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kiitoksia. E, johdantokappale. NFLtä 36 puolesta Ää, anteeksi, muuta äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantokappale F alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Hyväksytty. 33 ESRtä kun äänestys alkaa. Päättyy. Ja tulos on hylätty. Sitten johdantokappale J, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty L kohta 37 äänestä puolesta. Ää, anteeksi, kun äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tuloksena hylätty. L ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. M kappale 59 ECRltä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. M alkuperäinen teksti, äh, kun äänestysäännös alkaa, päättyy. Hän lopputuloksena äh, hyväksytty N johdantokappale, alkuperäinen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kai. O johdantokappale, alkuperäinen ää, teksti koneella. Tästä alkaa. Äänestys päättyy. Ja odotamme, että tulosta jännittyneen hyväksytty. Sitten P jälkeen 34 äh, muutosehdotusta SNDltä ja Aldelta, kun äänestysäännös alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdantokappale Q, 32 muutosehdotus ECRltä, koneäänestysäännössä alkaa. Päättyy. hylätty. Sitten kuun alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jälkimmäinen osa, mutta se koneella äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. R, äh, alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. T, kappale, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Yk, ensimmäinen osa kone äänestysäännössä alkaa. Äänestys päättyy ja lopputulos hyväksytty. Jälkimmäinen osa sekin koneella. Äänestä alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdantokappale U, numero 60 ECLtä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 NFLtä koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lopputulos hylätty. Sitten Uun alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa vuorosta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa on taas sitten nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja lopputulos hyväksytty. Ja kolmas osa sekin kun äänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Ja tässä tulos hyväksytty. V, johdata kappale muutosehdotus 39 NFLtä on äänestys, joka alkaa nyt. Päättyy nyt. Lopputulos hylätty. Alkuperäinen teksti, sekin kun äänestyksenä siis Vstä alkuperäinen teksti äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. tulee e, johdantokappale W40 ääne, e, koneäänestys alkaa, päättyy, hylätty. W alkuperäinen tekstissäkin koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kappale X, alkuperäinen teksti, koneäänestyksenä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tupla A, kappale, äänestys alkaa koneella. Päättyy. Hyväksytty.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 johdantokappale AF, alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. AG, alkuperäinen teksti ää, kahdessa osassa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän nyt varmuuden vuoksi. AG, toinen osa. Koneäänestyksen äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdantokappale AH, alkuperäinen tekstipuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koko päätöslausumatekstistä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitokset kaikille. No niin, te, jotka olette matkalla illalliselle, hyvää ruokahalua. Kadehdin teitä nälkäisenä.